aikaan hyviä tuloksia, kun taistellaan terrorismia vastaan Espanjassa. Kiitoksia. Merci, euh, Madame euh, Muniz. Kiitoksia, Rauha Tässä päättävät minuutin puheenvuorot ja siirrymme seuraavaan keskusteluun. Ja siinä on aiheena rouva De Keiserin mietintö koskien terveydenhuoltojärjestelmiä saadaan eteläpuolisessa Afrikassa ja maailmanlaajuisia terveyskysymyksiä. Kiitoksia rouva puhemies. Kiitos herra komission jäsen, että olette ihan paikalla. Tämä mietintö vastaa itse asiassa tiedonantoon, komission tiedonantoon liittyen globaaliin terveystilanteeseen. Mutta olemme valinneet vähän erityisen näkökulman keskittyen vastavuoroisiin järjestelmiin, jotka kokivat Afrikassa. Afrikan terveystilanne on dramaattinen. Kansainvälisestä avusta huolimatta se vaikuttavat monet tekijät, ilmastonmuutos, rahoituskriisi, sodat, jonnekin maita huono hallinta, ja rikkauksen tavoittelua, ahnehtiminen Afrikassa ja suuret äh, taudit, kuten AIDS, malaria, malaria. Hänen seurauksena terveystilanne on katastrofaalinen. terveyden kaikkia kansalaisjärjestöjä, tiettyjä kirkollisia järjestöjä, jotka tekevät erinomaista tätä konfliktia keskuksissa, mutta nämä eivät tarjoa pitkän aikavälin vastausta, eivät kestävää vastausta. Sitten meillä on näitä vertikaalisia rahastoja, keskenäisiä, jotka pyrkivät tarttumaan suurin taitoksiin, AIDS, malaria, tuberkuloosi. Ne keräävät paljon rahaa, ne ovat aika houkuttelevia yksityisten avulle, koska siinä ajatellaan, että annetaan rahaa tavoitteeseen, joka halutaan hyvin, mutta rahastot tavoitteena eivät kata kuin pienen osan ää, ongelmista, koska enemmän Afrikassa kuullaan, kun ei ole kelvollista juomavettä. Lapset kuolevat dysenterian epähygienisten olojen vuoksi. Ja en, no, tätä enemmän kuin malariaan kolmesta. 90-luvulta lähtien olemme nähneet uuden ilmiön. Nämä vakuut vakuutusalan innovaatiot, mutta erityisesti keskinäiset sairaskassat. Nämä keskinäiset sairaskassat, sairaskassat pyrkivät siihen, että ihmiset hallitsevat terveyttä. Ne eivät ole itse riittäviä, ne täysin toiminnassaan omavaraisia, ne eivät kaikkea hoitaa kykene tarjoamaan kaikkia lääkkeitä, mutta muiden tukijärjestelmän muun avun avulla ne kykenevät kattamaan terveyspalvelut, lääke, ne tarjonnat. Ne luovat myöskin sosiaalista dynamiikkaa. Niitä on sadoittain eri maissa, eri sektorilla. On naisten sairauskassoja ja niin poispäin. Ja meidän tehtävämme on tarttua sosiaaliseen dynamiikkaa rahoittaa niitä, koordinoida niitä. Ajatellaan, että yhtenä päivänä ne olisivat omavaraisia, mutta ne eivät vielä sitä ole. Jos nämä keskenään sairauskassat voivat olla olemassa, voi ne olemassa vain siksi, että tässä rinnalla on näitä horisontaalisia järjestelmiä. Eli miksi vakuuttaa terveysongelmia vastaan, kir- ja sellaisia jos ei ole sairaaloita, lääkäreitä, lääkkeitä. Joten tässä korrelaattina EUn pitäisi ottaa tukea näitä sairauskassoja, mutta niiden pitäisi myös painottaa näihin horisontaalisiin tukipalveluihin perusterveydenhuollossa. Jopa auttamaan näitä ää, vertikaalisia ää, sairauskassoja rahoittamaan näitä horisontaalisia sairaaloita ja muita, jotka vaativat, joita sarskassa tarvitsevat. Se oli mietinnön idea. Jollakin kollegalla on huolenaiheita liittyen tähän lisääntymisterveyteen ja äh, koskeviin kommentteihin, mutta se on minulle erittäin tärkeä. Kiitoksia, että noudatitte aikarajoitusta ja annan catch the eye periaatteella. Tässä kaksi puheenvuoropyöntöä. Jopa kolme. Herra Renaldi. Grazie, eh, Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Äh, edustaja Kaisa sanoi melkein kaiken. Minä haluaisin käyttää tämän minuutin äh, yhdelle pienelle lapselle, jonka tutustuin ensimmäinen joulukuuta Luandassa, kun olimme Angolassa kote-kokouksessa. Tämä äh, lapsi oli kuolemassa aliravitsemuun Divina Providensan sairaalassa Angolan keskuksessa lähellä äh, paikkaa, jossa äh, kokoonnuimme lähellä stadionia, jota rakennettiin. Tämä ei ollut mikään yksittäinen tapaus joka päivä. Mm, Angolassa äh, lapset kuolevat aliravitsemukseen, nuorten äitien käsille, äidit, jotka eivät, joille kukaan ei ole opettanut mitään ravitsemuksesta, jotka ovat yksin. Kristitylle tämä on suuri synti, mutta poliitikolle tämä tarkoittaa, että meidän politiikkamme on epäonnistunut ja Angolan johdon Don kohdalla tämä näyttää, että he ovat Ähm, äh, saitoja eivätkä ole hallinnoineet kunnolla. Tällä lapsella ei ole ollut tulevaisuutta, mutta ainakaan pystyy todistamaan näiden sanojen kautta. Kiitos. Todistajalla on sunnasta nyt Rava Zaborska. Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire. Puhemies, arvoisa komission jäsen. Huolimatta joistakin varauksista, joita tunnen tätä mietintää kohtaan. Haluan kuitenkin onnitella kollegaani Veronik Tekeiseriä, niin kuin monta kertaa aikaisemminkin. Hän osoittaa tuntevansa erittäin hyvin kehitysyhteistyöpolitiikkaa, eikä hän ole välinpitämätön niiden äh, ihmisten elinolosuhteiden suhteen. Eteläisessä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa terveystila on todellakin heikko. Olen pahoillani, että joitakin tarkistuksia ei ole hyväksytty, joita itse laadin. Usein me puhumme Kairon loppu päätelmissä tai Pekingin päätelmistä, mutta kun sitä kun viittaa, niin niitä ei hyväksytä ja se johtuu siitä, että jotkut kollegat uskovat, että jotkut kohdat eivät täytä vaateita lisääntymisterveyspolitiikassa. Me haluamme noudattaa alueellisia, kansallisia erikoispiirteitä ja ottaa huomioon näiden maiden kulttuurisen monimuotoisuuden ja otamme huomioon Muutoin ihmisten terveysillä vain heikkenee. Kiitoksia lopuksi Mikolasek. President, um, eh, eh, pan komisár, kollegi. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat, hyvä komission jäsen. Um, tunnistamme terveyden yhden perusihmisoikeuksista. Minä olen sitä mieltä, että tätä mä oikeus on nähtävä yhteydessä oikeuteen elää. Nämä on erityinen kontekstinsa. Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja siksi halusin korostaa e- EUn lähestymistapaa terveydenhuoltoon siellä. Halusin muistuttaa teitä siitä, että EUn ei tulisi edistää aborttia yhtenä oikeutena, koska tämä niin kutsutti oikeus eh, sitä ei ole tunnistettu yhdessäkään eh, kansainvälisessä asiakirjassa perusihmisoikeuksena. Eh, päinvastoin mm, EUn pitäisi edistää äitien ja lasten elämää ja löytää tapoja, joilla elämää itsessään voidaan suojella. Minä haluaisin korostaa sitä, että EU-jäsen jäsenvaltiot eivät ota kauppasopimuksiin lausekkeita mukaan, jotka mahdollistaisivat sen, että ihmiset voisivat saada peruslääkkeitä ja siksi kuolin aste on niin korkea Afrikan maissa. Kiitoksia puhemies. Kollegani komissaari Bibas ei voinut itse tulla paikalle, joten hänen nimissään e, kommentoin mietintä totuuden sanotakseni komission on tietysti parlamentin käytettävissä. Olen erittäin iloinen, kun kuulin Rova de Keseriä tästä aiheesta, joka henkilökohtaisesti minua on kiinnostanut jo pitkään. Robert Keiser sisämarkkinakomissaarin toimessa ei ole mikään sattuma, että niiden vierailujen lisäksi, joita teen EU-pääkaupunkeihin ja sitten vierailu, joka tein USA, koska lähes kaikki toimintamme on tässä transatista, niin halusin tämän toisen vierailuni Addis Abebaan heinäkuun lopussa ja siellä tapasin Afrikan unionin johtajia, koska meidän kohtalomme ovat toisissa kierrottuja jo monien vuosien ajan. Olen puoltanut kumppanuuspolitiikkaa meidän kahden suuren mantereemme kesken ja monissakin eri teemoissa. Tietysti mm, terveydenhuoltokriisi, josta te puhutte sitten yhteistyö, markkinayhteistyö, rahanpesu, taistelu, jota haluan käydä maataloustuotteilla spekulointia vastaan, erityisesti Afrikassa, jossa monet maat ovat riippuvaisia tuontielintarvikkeista. Olen päättänyt kollegoiden kanssa tämän vierailun jälkeen tiivistää yhteistyötämme vielä. Haluaisin lisätä No, haluan onnitella teitä kollegani Bilbalsin ja omissa nimissäni teidän laadukkaasta työstänne te mainitsette kehitysmaiden terveystilanteen. Ei pidä puhua pelkästään Afrikasta tietenkään. Muutama viikko sitten olin Haitilla, tai Haitissa Rova Aston oli siellä vierailut myös, saman herra Vivas. Ja voidaan hyvin nähdä, että Afrikan ulkopuolella kaikkein köyhimmissä maissa on valtavia haasteita jotka liittyvät kansanterveyskysymyksiin, kuten herra Renaldi sanoi. Se seikka, että lähes 30 miljoonaa ihmistä kuolee ennenaikaisesti joka vuosi kehitysmaissa syistä, jotka voitaisiin kyllä parantaa ja hoitaa sillä rahalla, mitä EU:ssa käytetään tai USAssa ö, lemmikkieläinten ruokintaan voidaan toisenlainen vertailus, vertaus, sitä 2 prosenttia maailman sotilasmenosta olisi tällainen summa. Tämä on aivan uskomaton tilanne, tällaista ei voida mitenkään hyväksyä mielestäni. Niin sitten kestävä sosiaalipolitiikka ja terveyspolitiikka, sen pitäisi olla prioriteettikysymys valtioissa, kun pyritään kestävään kasvuun ja osallistavaan toimintaan. Terveys ei ole vain kaikkien oikeus, se kuuluu myös taloudelliseen kehitykseen. Terveysjärjestelmät, jotka perustuvat alle 30 e- euroon vuodessa per capita, 50 kertaa vähemmän kuin keskimäärin EU-ssa. Silloin ei koskaan pystytä pitämään kiinni terveyshenkilökunnasta paikan päälle ja välittämään tarvittavia lääkkeitä ja tarjoamaan väestölle tasa-arvoista hoitomahdollisuutta terveydenhoidossa. Herra nimissä haluan vielä sanoa, että me jatkossakin pyrimme siihen, että EU täyttää sitoumuksensa ja antaa laadukasta kehitysyhteistyöapua kolmansille maille, jotka sitä kipeimmin tarvitsevat. Komissio tukee, komissiolle tämä terveyskysymys on erittäin tärkeä kysymys, kun neuvottelemme kolmansien maiden kanssa. Savoskan kommentteihin. Kolmannet maat eivät välttämättä ole kaikki saman samassa tilanteessa, niin kuin te sanoittekin, ne tilanteet vaihtelevat suuresti maiden kesken mukaan lukien kehitysmaat tai kaikkein vähiten kehittyneet maat Afrikassa. Yritämme myös edistää tällaista käsitettä aktiivisen kumppanuuden kautta. Meillä on komissa globaaleja eh, hankkeita malarian aitsin kohdalla, samoin muiden julkisen ja yksityisen sektorin tahojen mukaansa. Rovade Keiser, te juuri tässä oikeutusti kiititte kansalaisjärjestöjen esimerkistä työtä. Olen tätä nähnyt itse Haitilla muutama päivä sitten. Heidän roolinsa ei ole pelkästään merkittävä, vaan aivan ratkaisevan tärkeä ajatellen hallinnollista tai julkista toimintaa, jota tarvitaan EUnkin e-, e toimessa rahoittajana tai Maailmanpankin toimessa siellä tarvi, kansanterveysjärjestelmä on välttämätön, jos halutaan tuloksia saada niin kehitysmaissa kuin täällä Euroopassakin, jos mm, meidän pitää varmistaa myös, että sisäinen politiikka on johdonmukaista, tukee pelkästään riitä. Viittaan tässä esimerkiksi lääkekauppaan tai terveystyöntekijöiden maahanmuuttoon ei pidä, pitäisi ainakaan heikentää niiden tilannetta, jotka eniten tarvitsevat lääkkeitä ja hoitoa ja ammattilaista hoitoa. Kun ajattelen, viittaisin omaan kokemukseni tässä kahdella tavalla, joka ehkä tätä kiinnostaa. Tämä Single Market Act, jota valmistelemme lokakuun lopuksi, aion suosia tässä tällaista sosiaalista sektoria ja työstää tätä Euroopasta säätiöä asetusta. Meidän pitää rohkaista tällaista toimintaa ja edistää kansalaisten toimintaa. Voimme helpottaa niiden työtä kehitysmaissa ja köyhimmissä maissa, erityisesti terveydenalalla. Sitten vielä toinenkin alue, jonka parissa teen aktiivista työtä, nimittäin väärentämiset. Ja suunnitelma, jonka tulen teille esittelemään ensi syksynä, jolla taistellaan väärentämistä ja pirattointia vastaan. Olen jo, meillä on jo useita hankkeita, joita tuemme, mitä pyrimme löytämään teknologisesti näitä väärentyjä tuotteita, myös tiedottamiseen, henkilöiden kouluttamiseen, tullihenkilökunnan kouluttamiseen ulkorajoilla ja pyysin myös työntekijöiltäni niin laatimaan tällaisen osuuden yhteistyöstä niiden maiden kanssa, joista väärennettyjä maita tulee ja missä nämä väärennetyt tuotteet voivat aiheuttaa suurta kansainvälistä haittaa, erityisesti kun on kyse väärennetyistä lääkkeistä. Joten me voimme puhua tästä aiheesta myöhemmin vielä. Tässä nyt luen nopeasti tällaista analyysiä. Olemme laatineet johtopäätökset globaalista terveydenhoidosta. Niin kuin sanoin, resurssit eivät kuitenkaan riitä julkisessa kehitysavussa ja tässä teidän mietintönne analyysi on aivan oikean osuva. Euroopassa meillä on monenlaisia rahoituskeinoja, terveysjärjestelmässä niihin liittyy plussia ja miinuksia. Ei ole yhtäläistä mahdollisuutta, joka olisi täydellinen kaikkiin, kaikissa konteksteissa on selvää, että vapaaehtoinen kassajärjestelmä äh, ei sekään riittäisi, jotta voitaisiin varmistaa kaikille terveydenhuolto, joten onkin tärkeää, että julkisella vallalla on oma roolinsa, kun se säätelee terveysjärjestelmää ja rahoittaa sitä. Tässä pitäisi pyrkiä tasa-arvoisuuteen ja osallistamiseen. Luotamme kovasti parlamentin panokseen tässä asiassa, voimme vahvistaa tätä tieto, tietä, solidarisuuden tietä, johon jäsenvaltiot ja myös kansalliset järjestöt vaikuttavat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 Hyvää illan loppua. Je dois, oui, pardon, je dois, je dois vous dire des choses obligatoires. Donc euh, voilà. Alors... Tässä vielä pakolliset tiedot. Esityslista on